automaattista jakelua eh, eh, rupperiesitteen jakamisesta paperimuodossa, eikä ainoastaan niin, että sen pyynnöstä saa. Eh, myös siksi, että se on hyvin suppea. On tärkeää, että ensimmäisessä käsittelyssä saamme tämän asian valmiiksi. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Schmidt. Kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies komission jäsen. Haluan aluksi kiittää kollega herra Klintsiä erittäin hyvästä työstä näin heitteisinä aikoina kuin tänä syksynä olemme nähneet, on esittelijä onnistunut saamaan aikaan sopivan kompromissin, kuten olemme jo kuulleet. Jo ilman rahoitusalan kriisiä olisi tämä kysymys hankala käsiväksi. Tiedän sen hyvin, koska minä olen ollut vastuussa Usitsista 2001. Uusitsin tarkoituksena on luoda paremmat ja suuremmat rahastomarkkinat, mutta myös avoimet ja kuluttajaystävälliset markkinat, ja niin on myös pitkälti tapahtunut. Monia esteitä on saatu purettua vuoden 2001 jälkeen ja haluan vain muistuttaa, ettei asia silloinkaan ollut helppo käsiteltäväksi. Se oli vielä ennen Lamfalussi-menettelyä. Esteitä on kuitenkin jonkin verran vielä olemassa ja niihin on nyt puututtava. Markkinoille pääsyä on parannettava, on saatava parempi suoja sijoittajille. Meidän on saatava feeder rakenteesta helpompi, siihen on helpompi päästä ja valvontamenettely on myös esillä, kuten komission jäsen totesi. Yksi herkkä kysymys on ollut tuo toimilupa management company passport. Olemme kuulleet siitä jo monia näkemyksiä ja tiedämme eri kannat, mutta olen sitä mieltä, että tämä ehdotus on kokonaisuutena hyvä. Kilpailu ja avoimuus on aina hyväksi hyvin järjestäytyneille markkinoille. Eräs tärkeä kysymys on ollut myös tuo eh, yksinkertaistettu esite. Tarvitaan tasapaino tarvittavan tiedon ja tehokkuuden välillä. Liikaa tietoa ei ole hyväksi, mutta ei myöskään liian niukalti tietoa. Ja kyse on myös kielen kielenkäytöstä, sen on oltava ymmärrettävä. Jos me haluamme saada vauhtia rajat ylittävään kauppaan entistä enemmän, on tähänkin kysymykseen puututtava. Tähänkin tarvitaan hyvä tasapaino. Eurooppa tarvitsee hyvin toimivat rahoitusmarkkinat, sen tämä syksy on osoittanut. Uusits on ollut menestyksekäs ja osoittanut, miten se voi olla arvo myös Euroopalle. Jatkakaamme tämän kehityksen tielle, niin tekee myös tämä ehdotus. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Ryan, puolitoista minuuttia arvoisa Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, ensiksi haluaisin onnitella herra Klintsiä esittelijänä tästä erinomaisesta mietinnöstä. Hän on tehnyt kovasti, jotta olemme päässeet kompromissiin ja voineet hyväksyä sen. Onneksi olkoon. Korjattu direktiivi vähentää niitä taakkoja ja sitä byrokratiaa, joka ei ole välttämätöntä tässä kysymyksessä. Jotkut jäsenvaltiot ovat olleet hieman varauksellisia. Kuitenkin tämä hanke on saanut laajan tuen. Se on myös hyvä sijoittajille. Niin kuin jotkut puhujat ovat jo sanoneet, avoimet markkinat on hyvä asia. Se voi olla hyvä meille kaikille, jos sitä säännellään hyvin. Usits-sääntely on osoitus siitä, että rahoitusmarkkinat ovat niin integroidut, että tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, yhteistä valvontaa tälläkin alalla. Tämä pätee Eurooppaan ja myös globaalisti. Erityisesti näin kriisin aikana on äärimmäisen tärkeää, että teemme yhteistyötä globaalisti, jotta voimme pyrkiä ratkaisemaan ongelmat. Nyt on suuri merkkipäivä, kun vietämme euron kymmenvuotispäivää ja taloudellinen yhteistyö on aivan uudessa arvossa. Meillä on yhteisvaluutta. Se on tuonut vakautta turbulenssin aikakautena myös omaan kotimaahani. Jos Irlanti ei olisi yhteisvaluutassa, niin olisimme kenties Islannin surullisessa asemassa. Onneksi näin ei ole. Sinn Fein aivan erityisesti on ollut eri kannalla. Jos he olisivat saaneet tahtonsa lävitse, me emme olisi eurossa mukana. Irlanti ei olisi rahaa liitossa ja olisimme yhtä pahassa jamassa kuin Islanti. Monet maat käyttävät nyt hyväkseen sitä, että, että on Lissabonin sopimus hylätty ja on sitten käännetty tämä asia oman propagandan välineeksi. Yritykset tarvivat sitä, että Irlanti on kuitenkin mukana tässä yhteisessä hankkeessa. Kiitos. Um, Tässä oli kommentteja kerrakseen. Herra Purvis, kaksi minuuttia. Uh, Kiitokset puhemies. Kaikki ne ristiriitoineen, joita rahoitusalan säätelyyn tällä hetkellä liittyy ja tarpeeseen säädellä liikaa, äh, niihin kaikkiin tekijöihin nähden tämä on tervetullut, hyvin tasapainoinen, oikeasuhtainen toimenpide. Komissio ja herra Klinz ovat tehneet hyvää työtä ja tuen mielelläni tätä mietintöä ja sen ehdottamia määräyksiä. Usitsit ovat oleellinen osa eurooppalaista ja myös skotlantilaista sijoituselämää. Ne ovat hyvin tärkeä säästöväline, ei pelkästään eurooppalaisille investoijille, vaan myös kaikkialla maailmassa. Ja jäljittelyhän on usein melkoinen kohteliaisuus. Jopa Yhdysvalloissa Usitsia voidaan pitää mallina, jota tavoitella. Herra Clint on sisällyttänyt ehdotukseensa monia seikkoja, jotka minusta ovat aivan oikeita, kuten esimerkiksi eriyttäminen uusiin investointituotteisiin ja tekniikoihin niin, että saadaan taattua riittävä suojelun taso. Meidän on ehdottomasti saatava enemmän mittakaavaa etua Eurooppaan. Monet meidän yhteissijoitusyhtiöistämme ovat liian pieniä ja niitä on yhteensä aivan liian paljon, joten meidän on helpotettava sulautumia. Henkilökohtaisesti olisin halunnut tässä mentävän vieläpä pidemmälle. Olisi pitänyt sallia yhteissijoitusyhtiöt eri sijoitustavoitteiden kohdalla niin, että sulautuminen olisi helpompaa ja edellyttäen, että asiakassijoittaja on asiasta riittävän tietoinen. Sitten kolmannekseen tuo toimilupa. Se on hyvä uusi merkittävä määräys, joka sallii suuremman mittakaavaedun tehokkuuden, byrokratian vähentämisen ja tämähän on kaikki tietenkin sijoittajan edun mukaista. Joten tämä uudistaminen on alalle hyödyksi, mutta vielä tärkeämpää on se, että se on hyödyksi sijoittajalle, säästäjälle, ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Niinpä ilolla tuen herra Klintsin mietintöä ja USITS-direktiivin uudistusta. Nyt edustaja Beres kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra esittelijä teidän tekemästänne työstä ja neuvottelutaidostanne sitoumuksestanne. Yhteissijoitusyritykset eli usitsit ovat ikään kuin eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden tavaramerkki. Se on hyvä vientituote. Euroopan unionin sisällä kuitenkin Kyseessä on äh, ala, jossa äh, meillä on tuottajamaita ja kuluttajamaita ja molemmat käyttävät eri strategioita. Äh, tämän direktiivin uudistamisen tarkoituksena on näissä olosuhteissa järjestää sisämarkkinoiden toiminta asianmukaisesti näiden uusitsien osalta. Neljä kysymystä. Ensinnäkin kysymys, johon täällä on usean kertaan viitattu, nimittäin toimilupa. Komissio täällä juuri sanoi, että se pelkää, että toimilupa on huonosti valmisteltu, mutta hyvä komission jäsen, kyllähän se piti haluta valmistella. Minusta tuntuu siltä, että komission jäsen ei ollut kovin päättäväinen tässä olen iloinen näistä neuvotteluista, jotka aloitettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston aloitteesta, jotta direktiivin tarkistuksen kohdalla hyväksyisimme todellisen eh, toimiluvan, jonka kautta eh, sisämarkkinat pystyvät normaalilla tavalla toimimaan. Toinen kysymys koskee eh, näitä pidätyssääntöjä, mikäli niin sanotun CRD-direktiivin uudistuksessa pankit velvoitetaan pidettävä 5 prosenttia arvopaperistamisesta on, olisi välittömästi ja hyvissä olosuhteissa harmonisoitava tilanne, koska samojen riskien, samojen riskien on samoilla säännöillä hallittava yhteisijoitusalalla. Sitten valvonnasta kolmas kommentti. Kukaan ei varmaankaan epäile pyrkimyksiämme parantaa valvonta olosuhteita odotamme puheenjohtaja Varoson kanssa äh, Jacques de la Rosierin ryhmän johtavan, äh, johtavan ryhmän tuloksia, äh, mutta emme voi kovin kauaa odottaa ryhmän päätösten toimeenpanoa. Sillä tulee olemaan vaikutuksia toimijoiden, tuottajien ja kuluttajien toimintaan olisi siis vastattava valvontahaasteisiin pian tällä alalla. Viimeinen huomio verotuksesta. Esittelijä tästä sanoikin jotakin. Komissio on sitoutunut tähän työhön. Verotuskohtelun takana pilkistää protektionismi, josta meidän olisi päästävä eroon. Komission olisi tehtävä aloitteita, jotta useitsen alalla meillä olisi verotus, jonka, joka mahdollistaa näiden tuotteiden vapaan liikkumisen ilman protektionismia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Starkevich Uute. Aš taip pat norėčiau pabrėžti mūsų pranešėjo pono Wolfo e, Klinso puikų darbą ir gebėjimą surasti. Voisin yhtyä kollegoiden sanoihin ja kiittää esittelijää siitä, että ollaan päästy sopivan kompromissiin. En kuitenkaan ole täysin tyytyväinen tähän mietintöön. Ensinnäkin jäsenvaltioiden on laadittava lainsäädäntöä sillä kielellä, jota yleisesti tällä rahoitusalalla käytetään, eli siis englannin kielellä. Tämä varmasti sitten tarkoittaa lisätaakkaa yrityksille. Ei ole minusta oikeutettua antaa tällaista etusija-asemaa tietylle kielelle, tässä tapauksessa englannin kielelle. Minusta ei pidä synnyttää minkäänlaista ylimääräistä oikeudellista taakkaa kielen valinnalla. Minusta yritysvastuu ja kilpailuolosuhteet pitäisi määritellä selkeästi. Szanowni Państwo, poprawa efektywności mechanizmu... Kiitokset, puhemies. Nämä uusitsit ovat sellaisia, että minun mielestäni näiden tulisi olla arvopaperialalla parlamentin todellinen painopistealue. Tarvitsemme enemmän hyötyä tästä Euroopalle, enemmän kilpailukykyä, alhaisemmat kustannukset sijoittajille ja samaan aikaan korkean suojelun tason. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämänhetkinen esite on korvattava ilmaisella asiakirjalla, joka sisältää oleelliset avaintiedot sijoittajalle. Lisäksi on tärkeää, että että otetaan huomioon rahastojen verotus, työstetään sitä ennen kaikkea tätä verotuksellisesti huonopaa huonompaa asemaa. Olen myös sitä mieltä, että tämän toimiluvan käyttö on hyväksi. Nimittäin näin hallintoyhtiö voi tarjota palveluja koko Euroopan unionissa. Näin saadaan aikaan todella yhteiset markkinat rahastoille. Kiitoksia. No, Kiitoksia. Nyt komission jäsen, jos haluatte vastata, teillä on puheenvuoro. Vielä kerran voin todeta, kuinka tärkeänä pidän parlamentin äh, hyväksyntää, joka mahdollistaisi äh, konsensuksen. Niin kuin sanottiin, tarina ei ole vielä lopussa. Vielä vaaditaan paljon työtä. Jäsenvaltioillakin on tehtävänsä siirtää tämä kansallisen lainsäädäntöön uusien sääntöjen muodossa. Puhumme siis kaudesta ennen kesää 2011. On myös saatava sääntelyjärjestelmä, viranomaiset ja myös yhteinen toimilupajärjestelmä. Komissio tekee oman tehtävänsä, jotta voimme helpottaa näiden sääntöjen täytäntöönpanoa ja varmasti saamme tällä tarvittavat parannukset aikaiseksi. Kiitoksia. Nyt herra Klints, kaksi minuuttia. Äh, Haluaisin olla samaa mieltä komission jäsenen kanssa siitä, ettei tietä ole todellakaan kuljettu vielä loppuun. Nyt on kyse täytäntöönpanoon käymisestä ja yksi syy, miksi me olemme neuvoston kannalta vaatineet aika tiukkaakin aikataulua, on sen varmistaminen, ettemme halua odottaa liian pitkään täytäntöönpanon kanssa, vaan saada siihen vauhtia, koska tiedämme, että markkinat muuttuvat, ne laukkaavat eteenpäin. Jos me kuljemme aina perässä, emme saavuta tavoitteitamme kokonaan tai ollenkaan. Tämän päivän keskustelu on osoittanut, että puoluerajat ylittäen me olemme samaa mieltä siitä, mikä kompromissiksi on muodistunut. Olen kyllä ymmärtänyt, että Astrid Lylling näkee asian hiukan toisin. Suhtaudun kuitenkin aika luottavaisesti siihen, että tulevaisuus osoittaa hänen huolenaiheensa Luxemburgin tulevaisuudesta yhtenä keskeisenä sijoituspaikkana Euroopassa ei varmaankaan Luxemburgin kohdalta tarvitse olla peloissaan. Päinvastoin uskon, että tämä uusi uusits direktiivi antaa mahdollisuuksia myös Luxemburgille. Pervanche Beres on aivan oikeassa. Kyse on todellakin siitä, että vihdoinkin saadaan sisämarkkinat aikaiseksi myös sijoitusyhtiöille ja sijoitusrahastoille. Tämä on yksi esimerkki siitä, että me puhumme sisämarkkinoista, mutta monilla kohdin se ei ole vielä toteutunut. Näin on saatu aikaiseksi uudet, kunnianhimoiset yhteistyön muodot myös valvontaviranomaisille. Se on kiistämätöntä, mutta se olisi hoidettava joka tapauksessa. Myös muilla aloilla valvontaviranomaisten on tehtävä luottamuksellisempaa, rakentavampaa yhteistyötä kuin tähän asti. Ja jos USITS-direktiivin myötä voidaan kokonaisuutena painostaa niin, että se toteutuu, sitä parempi. Nämä yhtäläiset toimintaehdot, joihin komission jäsen puuttui, vaativat vielä monia toimia, äh, mutta kaikkien edun mukaista on, että se toteutuu. Mutta itse alankin on vielä hiukan tehtävä läksyjensä. Komissio on aivan tietoisesti jättänyt tuon fund processing aiheen käsittelemättä, koska me luotamme siihen, että ala täyttää lupauksensa hoitaa tämän kysymyksen ilman lainsäädäntöpainetta. Se on työstänyt sitä jo aika pitkään, mutta toistaiseksi emme ole vielä saaneet mitään konkreettista pöydälle. Toivottavasti näin on pian, koska muutoin meidän on pakko lähitulevaisuudessa tarttua tältäkin osin toimeen. Ja lopuksi haluaisin kiittää en pelkästään komissiota, vaan myös neuvostoa yhteistyöstä ja aktiivisesta tuesta Haluan kiittää kaikkia eri puolueiden ryhmien edustajia Beresiä, Gotardia, mutta myös Astrid Lyllingiä, joka on ajanut aina omia etujaan, mutta ollut myös valmis tukemaan kompromissia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Istunto keskeytetään. Jatkamme kello 10.